Liebe Kollegen, liebe Kolleginnen, die... Hyvät kollegat, istunto jatkuu. Ja ensimmäinen esityslistan kohta on edustaja Komin mietintö kaupallisissa toimissa tapahtuvien maksuivästysten torjuminen. Ja annan edustaja Komille ensin puheenvuoron. Neljä minuuttia, olkaa hyvä. Missä hän onkaan? Voisi. Sie war gerade noch da. So, liebe Kollegen, liebe Kollegen. Hyvät kollegat, lähdetäänpäs etsimään edustaja Komia. Mutta meillä on kyllä tiukka ohjelma tänään, joten ehdottaisin, että komission jäsen Pionkovska, kun hän on valmiina täällä, niin aloitetaan hänen puheenvuorollaan, jota olkaa hyvä, komission jäsen Pionkovska. Teillä on puheenvuoro. Uh, President, Puhemies, aloitan tämän keskustelun maksuviivästymisestä. Me kaikki tiedämme, että tämä on hyvin tärkeä aihe maksuviivästymiset on todellakin ongelma-asia. Se vaikuttaa vakavasti yrity- yrityksiimme ja nyt lyhyesti käyn läpi tämän asian taustoja. Se alkoi jo vuonna 1995 asian käsittely komission suosituksesta maksujaksajoista ja liiketoimista. Todetaan, että viivästymiset ovat todella uhka yrityksille. 2000 e, e, direktiivi saatiin voimaan, tilanne ei ollut parantunut päinvastoin oikeastaan, joten 2011 tarkistettu direktiivi asetti vahvempia sääntöjä, joilla toimitaan maksuviivästymisen vasten koskien sekä julkista sektoria että yrityksiä itseään. 2016 komission kertomus, miten on direktiivä täytäntöön pantu, totesi, että vieläkään ei ollut ryhty toimii. Voimmeko siis tänään sanoa, että maksuviivästymiset kuuluvat menneisyyden, menneisyyteen? No eipä tietenkään tänään, vain ja muistuttaisin, yksi neljästä yrityksestä maksaa sovitussa maksuajassa toisin sanoen 60 prosenttia yrityksistä EU-ssa saa maksunsa säännöllisesti myöhään, ja tämä on hyvin vaarallista. Yli puolet yrityksistä kärsii viivästymisestä, joka on yli 90 päivää. Pienelle yritykselle todennäköisyys jo, joutua vararikkoon lisääntyy jo kuuden maksamattoman päivän jälkeen. Ja tämän takia maksuviivästymiset vieläkin 25 prosenttisesti johtavat maksukyvyttömyyteen EU:ssa ja luonnollisesti, niin kuin kaikkialla taloudessa, maksuviivästymiset ovat erityisen haitallisia pienemmille yrityksille, pk-yrityksille, jotka luottavat säännölliseen maksulikviditeettivirtaan, äh, että voivat hoitaa toimintansa Tämä on, onko tämä osittain tai kokonaan direktiivisyyttä? Enpä todellakaan usko. Jaan täysin esittelijän kannan siitä, että direktiivi on edelleenkin kaikkein sopivin väline toimia maksuviivästymisiä vastaan tällä komission kaudella olemme täytäntöönpanneet tiukasti direktiiviä, siis toisaalta olemme avanneet ava, apoim, aktiivisen keskustelun jäsenvaltioiden kanssa, annamme ohjeistusta, vaihdamme parhaimpia käytäntöjä ja tietoa, mutta toisaalta emme ole epäröineet ryhtyä tiukempiin toimiin tällä hetkellä on meneillään kuusi rikkomusmenettelyä EU-ssa asiasta. Minä uskon, että vielä todellakin voidaan tarkistaa tämä direktiivi. Asia on nimittäin niin, että maksuviivästyminen on, viivästymiset ovat monimutkainen ongelma. Sitä ei voida ratkaista pelkästään lainsäädännön keinoin. Olen pikemminkin sitä mieltä, että mikä tahansa muutos joko lainsäädäntöön tai johdettuun oikeuteen vaatii kuitenkin liikekulttuurissa syvällisiä muutoksia ja tähän meidän juuri pitäisi keskittyä todisteet osoittavat, että maksuviivästymiset ovat tahallisia. Laajasti on tiedossa, että y- yrityskäytännöt. Äh, on tällainen käytäntötoimija. Tämä on edullisinta saada lainaa tavallaan, mutta onko se todellakin kustannuksetonta koskeen koko taloutta ja kaikkia toimijoita? Eipä tietenkään ole näinkään. Tässä syyn nämä tavallaan äh, dominoefektin tavoin vaikuttavat useisiin toimittajiin ja joskus myös julkisissa sopimuksissakin tapahtuu tällaisia maksuviivästymisiä, keskityn siihen kohta enemmän. Pitkät hallinnolliset menettelytavat johtavat äh, pidentyneisiin maksuaikoihin ja täm, tämä on keinotekoista tavallaan. Tämä on todella tuhoisaa pienemmille yrityksille, jotka ovat riippuma, riippuvaisempia julkisten viranomaisen kanssa tekemistä sopimuksista. Täytyy vielä sanoa, että pidän maksuviivästymiset julkisella sektorilla vieläkin äh, anteeksi antamattomina kuin yksityisyrityksiä, koska pitäisi muistaa, että nämä samat julkiset viranomaiset, joilla on varsin vähän kärsivällisyyttä itsellään, kun muut maksavat myöhässä, jos yritykset eivät maksa ajoissa vaikka verojaan viranomaisille, Tämä on siis hyvin vaarallista ja haitallista. Tässä kuvataan myös pelkofaktori, joka vaikuttaa pieneen yritykseen. Ne pelkäävät sitä, että menettävät liikesuhteita, kun käyttävät oikeuksia, jotka niille on annettu yritykset pelosta hyväksyttävät uh, suurimmilta yrittäjiltä heikot maksuehdot ja tämä koskee 70 prosenttisesti pk-yrityksiä. Tästä vääristä käytöksestä tulee tapa ja tavasta kulttuuri. Uskon vakaasti eh, neuvotteluvapauteen, mutta tätä vapautta pitäisi väärinkäyttää niin, että velkojat kärsivät. Mietinnössä on selkeä suunta vastuullisemmalle maksukulttuurille ja löydetään oikea tasapaino sen välillä, että taistellaan ilmiötä vastaan ja suojellaan kuitenkin sopimusvapautta. Tässä vedotaan myös suuremman avoimuuden perään. Halutaan vahvempia täytäntöönpanon menettelytapoja ja rahoitus muita rahoituskeinoja pk erityisesti, erityisesti. On hyvä, että tässä otetaan huomioon useita komission päätelmiä sen omasta kertomuksesta vuodelta 2016, mitä tulee täytäntöönpanon. Uskon, että nyt voidaan saavuttaa enemmänkin, jos esimerkiksi johdetaan esimerkillä ja se voidaan tehdä paljon tehokkaammin. Direktiivissä peräänkuulutetaan päättäväistä muutosta kulttuurissa täsmällisiin maksukäytäntöihin ja mielestäni Tämän pitäisi olla meille lopullinen pyrkimys. Näin saadaan rahavirtaamaan taloudessa ja se tietenkin lopulta hyödyttää kaikkia yhteiskunnassa, joten jälleen haluan kiittää tästä mietinnöstä ja sen vahvasta viestistä, kun äh, pitäisi myös kiittää tai siis äh, palkita täsmällisestä maksukulttuurista. Vielä lopuksi sana kovasta työstä, jota esittelijä Komi on tehnyt, samoin tietysti varjoesittelijätkin. Tämä oli valtava ponnistus lyhyessä ajassa ja tulos on todella kattava, innoittavakin mietintö ja haluan kiittää myös puhemies Tajan ja edeltäjään, joka alkoi jo aikanaan täytäntöönpanna tätä direktiiviä. Odotan jo innolla tätä keskustelua ja luonnollisesti pyytäisin teitä tai toivon, että te hyväksytte tämän mietinnön. Kiitos. Kiitoksia komission jäsen. Nyt esittelijä saa puheenvuoron. Edustaja Komi, olkaa hyvä. Puhemies, ensinnäkin pahoittelen sitä, että olin ymmärtänyt, että keskustelu käynnistyisi kello 18. Pahoittelen puhemies teiltä ja kollegoilta ja tietenkin myös komission jäseneltä tätä. Haluan kiittää kollegoita, jotka ovat tehneet yhteistyötä tämän mietinnön tiimoilta. Aivan niin kuin on todettu, aihe on tärkeä. Kyse on myös hyödyllisestä aiheesta yritysten näkökulmasta. Ensimmäinen kysymys, jonka yhdessä esitimme, on se, mikä on määrittävä tekijä yrityksen terveyden kannalta. Totta kai tarvitaan tasapainoa omaisuuden hallinnassa ja maksuliikenteessä. Yritys voi laajentua, luoda työpaikkoja ja näin ollen hyödyttää myös taloutta sekä kansallisesti että kansainvälisesti. Monet eurooppalaiset yritykset, ennen kaikkea pk-yritykset, muodostavat teollisen kudoksen Euroopassa ja niillä on paljon esteitä edessään kriisin takia. Nämä esteet muodostuvat esimerkiksi maksuviivästyksistä. Ja tämä on todellinen ongelma esimerkiksi julkishallinnossa. 70 yrityksestä Euroopassa saa liian myöhään maksunsa äh, verrattuna sopimusehtoihin. Olemme ottaneet esille tiettyjä tapauksia. 62 äh, prosenttia rahoitusvaikeustilanteista johtuu velkojista ja maksuviivästykset ovat usein myös tahallisia. 45 prosenttia hallinnollisesta tehottomuudesta ja 19 prosenttia johtuu sitten riitatilanteista. Usein kun passiivisesti hyväksytään se, että viivästyksiä tapahtuu, niin tämä heijastelee sitä, että liikesuhteet eivät ole tasapainoiset. Tällaisia tilanteita voitaisiin todella välttää. Olemme nähneet Italiassa tietoja, uutisia siitä, että todella yrittäjät jopa tappavat itsensä näiden tilanteiden takia. He ovat epätoivoisia usein ja yritys voi kaatua. Ja tämä johtuu myös maksamattomista maksuista, viivästyksistä. Kun lähdemme liikkeelle tästä direktiivistä vuodelta 2011, johon komission jäsenkin viittasi, sit siinä ei ole kuitenkaan joka jäsenvaltiossa päässyt vielä tavoitteisiin. Tässä ehdotuksessa ehdotetaan sitä, että todella ponnisteltaisiin, jotta 30 päivässä maksut suoritettaisiin. Tämähän on sääntönä tässä asiassa. Sitten tarvittaisiin myös avoimuutta maksuviivästyksen osalta. Täytyisi nostaa esille niitä yrityksiä ja julkishallintoa, jotka maksavat aikataulussaan. Eli pitäisi julkisesti nimetä myönteisessä mielessä hyvin suoriutuvat tahot on paljon pieniä yrityksiä, startup-yrityksiä, ne kaatuvat joka vuosi sen takia, että julkishallinto aiheuttaa maksuviivästyksiä. Täytyisi toteuttaa pakollisia korvauksia myös esimerkiksi verotuksen kautta, jotta näin ei pääsisi tapahtumaan. Omassa maassani vielä ei ole tällaisia käytäntöjä käytössä. Meillä on myös parhaita käytäntöjä esimerkiksi Espanjasta. Siellä on otettu käyttöön tällaisia. Silloin kun yritys ei voi maksaa, niin sitten valtio voi puuttua tilanteeseen. Nämä kaikki voivasivat olla hyviä ratkaisuja myös silloin, kun kyse on julkisista hankinnoista. Tulevissa hankinnoissa täytyy varmistaa, että alihankkijat äh, eivät saa maksuja myöhässä sen takia, että päätoimeksi antaja äh, maksaa liian myöhään. Eli se, joka tekee virheen, niin sen täytyy myös joutua maksamaan jäsenvaltioissa täytyy kansallisesti ottaa käyttöön myös erilaisia välitysmenettelyjä. Jos kaikki maksaisivat ajallaan maksut, niin voisimme säästää 158 miljoonaa euroa rahoituskustannuksena. Tämä on hoidettava kuntoon. Kiitos että siitä, että olemme saaneet aikaiseksi oikein hyvän tuloksen. Kiitoksia edustaja Komi. Edustaja Komi. Edustaja Preda pysyy teiltä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 aikaisemmassa keskustelussa puhuttiin oikeusvaltioperiaatteesta ja romaneja ja puheenjohtajavaltio ei ollut läsnä salissa. Minulla on sellainen vaikutelma, etteivät ole oikein ymmärtäneet, että heidän pitää osallistua näihin keskusteluihin neuvoston puolesta ja tämä on todellakin pahoiteltavaa. Haluaisin tietää, mitä oikein tapahtuu. Kiitoksia. Hakomi. Edustaja Komi, olkaa hyvä. Oh, uh, la... Niin. Ei ole mitään perusteita, joita minulle olisi ilmoitettu, miksi neuvosto ei ole edustettuna. Tämä on kyllä kunnoituksen puutetta meitä kohtaan ja kansalaisten edustajia kohtaan. Neuvosto ei ole paikalla. Äh, Totean, että täällä on monia puheenjohtajavaltioita, jotka eivät avun paikalle. Ja tämä näkään ole kovinkaan hyvä asia. Eikä tietenkään ole hyvää, vaan jos pelkästään yhden puheenjohtajavaltion osalta tämä merkitään ylös. Eikä tämän takia minun mielestä pitäisi kaikkia käsitellä samalla tavoin. Ja nyt sitten seuraavaksi ryhmien edustajat. Edustajat ensin äh, EPP-edustaja edustaja Schwab. Teillä on minuutti 30. Kiitoksia puhemies. Kiitoksia esittelijälle myöskin. Ja hyvä puhemies, tunnettu jo pidemmän aikaa. Tiedät, että minä olen myöskin joskus valittanut siitä, että neuvosto joudutaan paikalla, mutta, mutta toisaalta sitten meillä on suuri ongelma ollut aikaisemmin Euroopassa, eikä maksut ähm, edellä, Etelä- ja Pohjois-Euroopan välillä ovat huomattavia eroja, tässä on 80 päivän erot. Ja tämän takia edustaja Komin mietintö on erittäin hyvä, kun se ottaa tämän huomioon. Tässä on huomattu, että maksudirektiivin avulla – on todellakin saatu jotain aikaiseksi. Tämä on vähän vähentynyt, tämä viivästyminen, mutta maksut ovat myöskin osa taas talouden kehitystä. Ja tämän takia pitäisi tehdä tämä selväksi, ja myöskin edustaja Komin mietinnöstä mainita, että PK-yritykset kärsivät viivästyksistä erityisesti. Ja tämän takia mietinnön vaatimus on tässä suhteessa tärkeä. Ja sitten myöskin PK-yrityksille pitäisi antaa poikkeuksia tiukoista säännöistä, sillä jos yritykset ovat sopineet keskenään jotain muuta, niin kyllä tälläkin pitäisi olla mahdollisuutta, koska sopimusvapaus on olemassa EU:ssa. Ja puhemies, uskon, että meidän pitää varoa, ettei eri sektoreilla tehdä erilaisia viivästysjärjestelyjä, vaan että olisi tällainen vähimmäismaksu aika, josta kaikkien pitäisi pitää kiinni. Ja tässä mielessä tuen tätä mietintöä. Kiitoksia SNT Edustaja, edustaja Krabini, minuutti 30. Doamna comisar, dragi colegi, în primul rând vreau să spun... Kiitoksia puhemies, arvoisa komissaari. Ensinnäkin haluan sanoa, että keskustelu tästä mietinnöstä tapahtui varsin hyvässä hengessä – Rova Komi e, e, neuvottelee tämän hyvin. Tässä vedottiin siihen seikkaan, että direktiivi, joka oli ensimmäinen askel, jota sitten on tarkistettu, se ei ole niinkään tässä tavoitteena, ei pyritä, pyritään vähentämään todellakin näitä maksuviipeitä. Olen yhteis puheenjohtajana PK-yrityksen käsittelyssä delegaatiossa, ja sieltä sitä on puhuttu, ja voi, täytyy sanoa, että äh, kaikki esittivät, ottivat esiin aivan samantyyppisiä ongelmia riippumatta maasta. E PK-yrityksellä tarpeeksi neuvotteluvahvuuksia yrityksissä, ja tähän meidän pitää pystyä puuttumaan. Ja sitten, kun ajatellaan suhteita julkisiin, julkishallintoon ja viranomaisiin, niin, niin totean niin kuin Estelläkin, että tarvitaan korvauksia. Ei riitä, että PK-yritys ja häviää tässä tilanteessa. Meidän pitää oikein parantaa Euroopasta kulttuuria ja mitä sitten teemme tälle maksukulttuurille julkisella sektorilla, siis kun viranomaiset eivät maksa ja tämä sitten synnyttää yhtäkkiä valtavasti maksuviivästymisiä ja yritysten maksuvalmius tästä. Olen tyytyväinen siitä, että me olemme onnistuneet neuvottelemaan tällaisen lu- luettelon tänne mietintö, jolla varmistetaan avoimuus, mutta me tarvitsemme mekanismeja, jotta voidaan välttää pk-yritysten vararikkoja. Siksi meidän todellakin täytyy pystyä muuttamaan direktiiviä. Kiitoksia edustaja Krapini. Edustaja Ryypi on esittänyt sinisen kortin kysymyksen. Käykö tämä teille? Edustaja Rybic, olkaa hyvä. Ich möchte die äh, Kollegin edustaja Gravinilta haluaisin kysyä, että olisiko ehkä mahdollista, että Euroopan unioninkin maksuviivästykset tehtäisiin avoimiksi. Meillähän on monia Euroopan unionin ohjelmia ja olen huomannut, että monet PK-yritykset hyvin kauan aikaa joutuvat odottamaan, kunnes likviditeetti on saapunut heille. Eikä voitaisiinko tehdä tästä kartoitusta Euroopan unionin toimielimissä, jotta voidaan taata se, että me Euroopan unionissa myös noudatamme maksuviivästysdirektiiviä. Kiitoksia. Edustaja Krapini, olkaa hyvä. Kiitoksia puhemies. Ensin haluaisin sanoa, että herra Ryvi on toiminut varsin aktiivisesti tässä interryhmässä koskien pk-yrityksiä niin olen samaa mieltä. Meidän todellakin pitää näin tehdä. Ja toivon, arvoisa komissaari, että eh, reagoitte kollega Ryvihin ehdotukseen, koska eh, tietenkin myös jäsenvaltiot itse ovat usein myöhässä maksuissa ja toivottavasti tätä ohjelmaa pystytään muuttamaan komissiossa. Kiitoksia. Kiitoksia. Sitten ECR nimissä edustaja Sulik, minuutti 30, olkaa hyvä. Kiitos puhemies. Sopimusvapaus on yksi keskeisistä periaatteista yritysten välillä, kun varmistetaan talouden toiminta. Sopimusvapautta rikotaan, jos komissio tai parlamentti puuttuu yksityisten asiakkaiden ja tavarantoimittajien välisiin suhteisiin. Poliitikoilla on tapana ajatella, että he tietävät paljon paremmin, mikä tilanne on, ja aina pyrkivät sääntelemään asioita. Parasta, mitä voisimme tehdä, on, että emme muutu asiaan ollenkaan. Tietysti meillä on yrityksiä, jotka maksavat liian myöhään maksunsa, mutta kaikilla asiakkailla on oikeus perätä myöhässä olevia maksuja. Jos komissio katsoo, että todellakin on puututtava maksuviivästyksiin, niin siitä vain lähtekää liikkeelle Euroopan komissiosta. Aivan tässä hiljan oli aivan valtavia kuiluja maksuissa EUn rahastoissa. Ilman mitään sen kummempia perusteluita maksut tulevat myöhässä. Parlamenttikin tästä kärsii. Puuttukaa tähän, mutta älkää puuttuko yksityiselle se- sektorille. Siellä ongelmat kyllä hoidetaan ihan itse. Kiitoksia. Sitten Alden edustaja, edustaja Silemonic. Kaksi minuuttia, olkaa hyvä. Thank you very much, Madam President. Kiitoksia, puhemies. Koko Euroopan unioni, erityisesti pk-yritysten talous, heitä vaikuttaa, heihin vaikuttaa negatiivisesti tämä maksuviivästykset. EU-toimijoilta vastaan. Meillä on tämä direktiivi. Mutta tämä on lisännyt likviditeettiä yrityksissä, mutta tämä on vielä pitkä matka edessämme. Että ajatellaan, että viimeisen kolmen vuoden aikana yli puolet jäsenvaltioista eivät noudata tätä 30 päivän sääntöä, joka laissa määritään. Ja vielä pahempi on se, että monet näistä pienistä yrityksistä eivät pyydä korvausta koska he pelkäävät sit, tavallaan tätä henkilöä, jolla, joka on heille velkaa. Me pitäisi ehdottaa toimenpiteitä, jotka parantavat tilannetta ja rohkaista jäsenvaltioita tehdä tie, tiukempia sääntöjä. Me pyydämme sitten tästä pakollista tiedotusta, josta puhuttiin juuri viisi sekuntia sitten, eikä tietokantoja maksukäyttäytymisestä yksityisen ja julkisen sektorin osalta. Me pyydämme ja vaadimme jäsenvaltioita, että siellä alueellisia, paikallisia keskustelua, jotta voivat, voivat sitten nämä yritykset voivat käydä jotain muuta tekemään näitä taisteluja heidän puolestaan. Ja sitten neuvomme myöskin jäsenvaltioita tekemään kaikki mahdolliset askeleet, jotta voidaan taata, että julkisviranomaiset maksavat toimittajilleen ajoissa. Joskus tämä tietenkin olemassa taloudellisia syitä, että näin tapahdu, joskus myöskin poliittisiakin syitä. Ja tehdessään näin jäsenvaltiot lisäisivät sitten likviditeettiyrityksissä auttaisi heitä, heitä heidän velvoitteissaan ja näin saattaisiin bisnesympäristö paremmaksi Euroopassa, paremmaksi kuin tänä päivänä se on. Kiitoksia. Kiitoksia. Vihreän edustaja Edustaja Scholtes, olkaa hyvä. Kaksi minuuttia. Sido, Torej Gri, za temo, ki je izjemno pomembna za tudi gospodarstvo v Evropski uniji pa za plačilno disciplino. Puhemies, EUn taloudestahan on kyse ja maksukurista. Menneisyydessä joka päivässä toiminnassa näimme aina sen, että maksuviivästykset olivat liiketoiminnassa ihan arkipäivää monien yritysten osalta. Ja erityisesti PK-yritykset ovat joutuneet paineen alaiseksi, koska he ovat kärsineet juuri näistä maksuviivästyksistä ja seuraukset ovat aika suuria heille. Me kuulimme usein täällä, että PK-yritykset ovat menemään joka konkurssiin ja tässä kärsivät koko kärsivät monet perheet tämän Joten meidän pitää jättää monia asioita markkinoiden hoidettavaksi itse, mutta tarvitaan myöskin selkeitä sääntöjä, jotka suojaavat heikompia vahvemmilta ja ettei pitää väärinkäytöksiä synny. Joten täällä on tällaisia epäreiluja liikekäytäntöjä ja maksuivästykset ovat yksi osoitus tästä. Aika usein tavarat, joita ei myyty, palataan takaisin toimittajalle tai muuten eh, toimitaan niin, että tätä, tämä heikompi osapuoli kärsii. Meidän pitää suojella heikompaa osapuolta. Täällä mainittiin tämä sovittelu jo, mutta haluaisin ottaa vielä, ottaa vielä toisen asian esille. Yksi näistä suurista huonosti maksavista toimijoista on myöskin julkissektori. Ja tässä voimme tehdä kyllä paljon asian parantamiseksi. Ja totta kai jäsenvaltioiden pitää tehdä tämä itse, mutta on todellakin häpeä, että julkissektori on osa tätä ongelmaa, maksuviivästysongelmaa. Kuen NGL edustaja, edustaja Masta alkaa. Teillä on minuutti 30 puheaikaa. Pani napříč Evropskou unii každá... Puhemies, hyvät kollegat, EU-ssa joka vuosi tuhannet PK-yritykset joutuvat vararikkoon odotellessaan, että heidän, heille maksetaan. Maksuviivästymiset Euroopassa aiheuttavat paljon ongelmia, maksuongelmia. Ja tätä kautta menetetään myös valtavasti työpaikkoja. 2011 vuoden direktiivi koskien maksuviivästyksiä pyrki parantamaan tilannetta ja esittelijän ansi on hyvä, että esittelijän kuvannut tarkastaa tilannetta ja miten te- direktiiviä on käytännössä toteutettu. Tässä todetaan, että vieläkin on olemassa monia ongelmia ja esteitä koskien direktiivin täytäntöönpanoa. On vain pieni osuus, prosenttiosuus pk-yrityksistä, jotka ovat huomanneet jotakin myönteistä vaikutuksista direktiivistä johtuen. Hyvät naiset ja herrat, meillä on paljon asioita parannettavana. En ole samaa mieltä herra Sulikin kanssa sikäli, että me emme puuttuisi tähän asiaan, koska ei ole mitään pahempaa pk-yrityksille kuin koneisto, joka pe- pesee kät- kätensä tästä ongelmasta. Minä tuen tässä esittelijää ja toimenpiteitä, joita hän ehdottaa. Meillä täytyy tavoitteena olla se, että saadaan aikaan yhtäläiset olosuhteet kaikille yhteiskunnassa. Ja koska tämä on viimeinen puheenvuoro niin Euroopan parlamentissa, haluaisin kiittää kaikkia Äh, niin työtovereistani, niin joiden kanssa olen tehnyt työtä 17 vuotta ja kiitän tietenkin myös esimerkiksi tulkkeja. Kiitos. Kiitoksia. Toivotan teille hyvää jatkoa urallanne. Sitten seuraavat muut puhujat. Ensinnäkin edustaja Thun Hornstein. Teillä on minuutti 30 puheen. Alkaa. Bardzo dziękuję, pani przewodnicząca. Zawsze... Kiitos puhemies. Olen aina korostanut sitä, että Päivä päivältä elämämme paranee EUn jäsenyyden myötä, mutta tästä huolimatta havaitsemme, että työtä kyllä vielä riittää. Olemme onnistuneet saamaan tuloksia, esimerkiksi maarajoitteet on poistettu, verkkovierailua on parannettu. Me tiedämme, että kansalaiset voivat tilanteesta hyötyä. Nyt perehdymme yrittäjien tilanteeseen EU-ssa ja käsittelemme maksuviivästysten torjuntaa. Monet pk-yritykset kokevat ongelmia sen takia, että niiden laskuja ei makseta ajallaan. Usein uhkana on jopa konkurssi. Yrittäjillä on jo muutoinkin riittävästi ongelmia esimerkiksi verotuksen takia tai likviditeettiongelmien takia. Sen takia täytyy tarkistaa, toimiiko lainsäädäntö kunnolla. Ja nyt olemme havainneet, että näin ei ole. Mietinnössä todetaan, että on sellaisia aloja, joilla sääntöjä voitaisiin noudattaa paljon paremmin, mutta tämä on kuitenkin jäsenvaltioiden vastuulla. Ne vastaavat täytäntöönpanosta silloin, kun kyse on EUn äh, sääntelystä. Tarvitaan myös lisää avoimuutta, ennen kaikkea maksukulttuurin ja maksukäyttäytymisen kohdalla. Kyllä laskutettavien tulisi maksaa nopeammin. Täytyy myös huomioida, mikä on korkojen osuus. Alkuperäinen tavoite on se, että suojellaan äh, velkojaa ja huomioidaan äh, maksuliikenteen sujuvuus. Nämä ovat tärkeitä seikkoja. PK-yritykset ovat äärimmäisen tärkeitä kokonaistalouden kannalta ja niiden puolesta on tehtävä työtä. Kiitos. Äh, Tähän mennessä olet hyvin pitäneet puhu. puheajoista kiinni, että hyvä, jatkossakin oli, toimisi näin, koska meillä on monia aiheita vielä tänään esityslistalla. Edustaja Tanti, teillä on minuutti 30, alkaa hyvä. Puhemies, hyvä komission jäsen, hyvät kollegat. Vuonna 2011 direktiivi, siltäkin on ollut myönteinen vaikutus maksujärjestyksiin. Näin voidaan vähentää – maksujen kestoaikaa yrityksille. Ja tiedämme, että 95 prosenttia pk-yrityksistä EU-ssa eivät saa mitään korvauksia näistä yrityksistä. Ja tämä on päättänyt konkursseja yrityksille. Ja huomenna toivottavasti hyväksymme tämän esityksen ja tämä olisi myöskin parannus tähän tilanteeseen Euroopassa. Haluaisin painottaa kolmea asiaa. Meidän pitäisi myöskin pyrkiä saamaan kor, korvaus nopeammin näiltä julkisilta toimittajilta, jotka ovat velkaa yrityksille. Pitäisi tukea erityisesti pk-yrityksiä, jotta he saavat sitten tarpeesta rahoitusta vaikka oikeuskäsittelyyn. Sitten pitää antaa myöskin julkistoimille ja yksityisyrityksille koulutusta, että maksavat ajoissa. Uskon, että puhemies, että tämä on tärkeä aihe. Ja tietenkin nähdään, että tulokset eivät ole vielä kovinkaan hyviä, joten toivottavasti tämä parantaa eurooppalaisen yritysten tilannetta jatkossa. Ja on tärkeää, että taataan sellainen, olosuhteet, että maksut tehdään niin, että yritykset voivat tehdä toimintaansa järkevissä, järkevässä ympäristössä. Kiitoksia edustaja Van Possuit. Siellä on minuutti puheenjohtaja. Olkaa hyvä. Kiitoksia puhemies. Hyvät kollegat maksu on varsinainen äh, hirtolenkki pk-yrityksissä. Se estää innovaatiota ja heillä on usein kipeä tarve rahalle usein happi lähtee pois olennaisilta toimilta yrityksistä, kun maksut tulevat liian myöhään. Komissio ja jäsenvaltio, niiden pitää pu- toimia pk-yritysten puolesta, koska ne ovat selkärankataloudessa. Äh, kor- tässä ihmiset käyttävät näitä porsanreikiä hyväksen lainsäädännössä, ne pitää sulkea. Kaksi kolmesta pelkästä yrityksestä hyväksyy pidemmät maksuajat jotka oikeastaan sopivat sille. Ja siksi myös kansallisella tasolla 2017 tehtiin lakiehdotus maksimi maksuajoista. Ja myös Euroopassa pitää antaa vahva merkki maksuviivästymistä. Niitä ei pidä sallia. Kiitos. Kiitoksia. Seuraavaksi sitten Catch the Eye-menettelytapa. Täällä on neljä puheenvuoropyyntöä. Voi hyväksyä kaikki. Ensin edustaja Shetrovjevski. Teillä on minuutti puheenjohtaja, olkaa hyvä. debattujemme nad niezwykle ważnym tematem. Puhemies, keskustelemme hyvin tärkeästä aiheesta, relevantista aiheesta, sillä eh, kyseessä on maksukatastrofi. Aivan niin kuin komissio sen alkuun oikein totesi, tämähän on halvoin tapa lainata rahaa. Eli ikään kuin otetaan tämän tyyppinen laina, mutta loppujen lopuksi tämä kuitenkin tulee kovin kalliiksi niille, jotka odottavat rahojaan, eli velkojille. Kun käynnistimme kautemme, niin käsittelimme silloin omia maksuviivästyksiämme esimerkiksi Erasmus-ohjelmassa, kansalaisten Euroopassa ja luovassa Euroopassa. Nyt voimme jo sanoa, että komissio ainakin on oma tehokkuuttaan pystynyt parantamaan. Näin voimme nostaa esille myös liike-elämän ongelmat. Kiitos. Kiitoksia. Edustaja Hovaan, teillä on minuutti, olkaa Uh, madam president Kiitoksia puhemies. Kiitän esittelijää ja komissaaria. Ne meistä, jotka ovat johtaneet pieniä yrityksiä, ymmärtävät, että se johdu joudu kannattavuudesta, että yritys joutuu vaikeuksiin, vaan käteisen puute. Ja tästä kärsivät tuhannet yritykset vuosittain. Viime vuonna olin mukana tilaisuudessa jossa oli pk-yrityksiä UKsta ja pyrittiin parantamaan täytäntöönpanoa direktiivin kohdalla. Olen iloinen nähdessäni, että tämä mietintö ehdottaa juuri samoja lääkkeitä. Kun hankintasäännöt liitetään direktiivin ehtoihin, se on hyvin tärkeä toimenpide sen jälkeen, kun Korillian viime vuonna kaatui. Tämä on juuri sellainen aloite, jota me tarvitsemmekin. Automaattinen koron lisääntyminen julkisella sektorille. sen pitäisi näyttää esimerkiksi julkisen sektorin maksaa itse ajoissa. Lakisääteinen ilmoitus velvollisuus suurille yrityksille. Tämä on ollut myönteinen askel yhdessä kuningaskunnassa ja muiden maiden pitäisi seurata esimerkkinä. ovat kaikki tärkeitä toimia, joihin kom- ja komissio pitäisi alkaa nyt uusi julkinen kuuleminen seuraavana vaiheena, jolla pyritään vahvistamaan direktiiviä koskien maksuviivästymisiä. Kiitoksia edustaja Kinisi. Teillä on minuutti, olkaa hyvä. Grazie, grazie, Kiitos puhemies Vaikkakin meillä on vuoden 2011 direktiivi, joka käsittelee näitä kysymyksiä, eurooppalaiset yritykset, ennen kaikkea PK-yritykset, edelleenkin kärsivät viivästyksistä, eikä pelkästään julkishallinnon kanssa. Italiassa, mutta ei ainoastaan siellä, taloudellinen kudos koostuu ennen kaikkea PK-yrityksistä – ne joutuvat hyväksymään pidemmät maksuajat suuremmilta yrityksiltä, kun pelkäävät, että niiden liikesuhteet muuten kärsisivät. Täytyy olla kannustavampia toimia niin, että päästään näistä epälojaaleista käytänteistä eroon. Direktiivin mallin mukaisesti elintarvikealalla täytyy pystyä suojelemaan pientuottajia siltä epätasapainolta, joka vallitsee niiden sopimussuhteissa. Komission ja jäsenvaltioiden on kehitettävä tiedotuskampanja maksuajoista ja on taisteltava viivästyksiä vastaan ja tämä pätee myös julkishallintoon. Kiitoksia. Viimeisenä tässä menettelytavassa herra Marjas, olkaa hyvä. Kiitoksia puhemies. Maksuviivästykset kaupan alalla. Eli yksityiset yritykset, jotka ovat maksaa ajoissa. Tämä aiheuttaa suuria ongelmia yksityissektorille itselleen. Tämä voi johtaa jopa konkursseihin. Mutta jos olet velkaa sitten julkissektorille, silloin tilanne onkin toinen. Kyllä he vaativat veronmaksajia maksamaan. Ja jos he eivät pysty maksamaan verojaan tai heillä on vaikeuksia maksaa näitä, kuten tällä hetkellä kreikkalaiset kärsivät tästä, niin sitten silloin heidän talletuksensa jäädytetään. Mutta jos julkishallinto vuoden 2018 lopulla on taas velkaa, niin taas sitten he pitävät nämä varat, että voivat maksaa taas muille. Koska heidän pitää pitää tämä tällainen ylijäämä omilla tileillään ja tietävät myöskin tämän. Sen sijaan, että he maksaisivat yksityisyrityksille julkista tahot pitävät rahat itsellään. Ja sitten seuraavaksi komission jäsen Jonkovska, olkaa hyvä. Uh, Kiitoksia puhemies. Kiitän kaikkia parlamentin jäseniä tästä keskustelusta. Erityisesti haluan kiittää siitä, että jälleen tämä maksuviivästysdirektiivi otettiin äh, parasvaloihin. Tämä oli hyvä keskustelu ja uskon, että huomenna saadaan myönteinen tulos äänestyksestä. Mä on hyvä mietintö, erittäin hyvä mietintö. Haluaisin muistuttaa siitä, että asia on siis käsitelty vuodesta 1995 lähtien EU-ssa ja vielä on paljon työtä jäljellä, erityisesti, ajat, erityisesti kulttuurin muuntamisessa on parantamisen varaa, niin kuin sanoin. Jokaisen yrityksen ja julkisviranomaisen pitää ymmärtää, että tämä on heidän omien etujensa mukaista maksaa ajoissa. Se hyödyttää heitäkin. Ja haluan korostaa, koska jotkut kysyivät kerran asiasta, niin tietenkin EU-toimielimet, ihan niin kuin kaikki eurooppalaiset toimielimet ja yritykset ja julkishallinnot Euroopassa ovat velvoitettuja toimimaan samalla tavalla direktiivin mukaisesti, joten haluan sanoa, että Euroopan komissio otti käyttöön nollatoleranssisäännön maksuviivästymisissä EU-toimielimissä. Tämä on jotakin uutta ja minä toivon, että tätä kautta saadaan hyviä tuloksia jatkossa. Kiitän vielä kovasti keskustelusta ja tietenkin työ asian parissa ei suinkaan vielä tähän pääty. Kiitos. Kiitoksia, hyvä komission jäsen. Sitten edustaja Komi, teillä on kaksi minuuttia, olkaa hyvä. Eh, Kiitos komission jäsen. Haluan kiittää kaikkia kollegoita, jotka käyttivät puheenvuoron tässä keskustelussa. Keskustelu oli rakentavaa ja työ on rakentava ja se hyödyntää, se hyödyttää sekä kansalaisia että yrityksiä. Pari pohdintaa. Ensinnäkin Direktiivi käsittelee maksuviivästyksiä rikoksina, rikkomuksina. Niihin sisältyy myös rangaistus ja mahdolliset maksuseuraamukset, ja nämäkin heijastuvat sitten kansalaisiin saakka. Eli tässä tavallaan maksetaan kaksinkertaisesti, eli kyllä täytyy löytää joku toinen, toinen metodi käyttöön. Ja sitten komission jäsen ja myös Tajani muistutti, että joudutaan ylittämään tämän kolme, tämä kolmen prosentin raja, jotta julkishallinnolle voidaan maksaa. Eihän näin saisi olla. Puheenjohtaja Juncker on todennut, että emme ole tällä säästökuudella saaneet tuloksia aikaan. Julkishallinnon velkoja ei voida maksata yrityksillä. Eli tätä metodia ilmeisesti myös muut maat käyttävät. Olemme luottavaisia huomisen äänestyksen suhteen. Kiitos. Vielen Dank, Frau Kiitoksia hyvä esittelijä. Näin keskustelu on päättynyt. Ja äänestys on huomenna, kuten juuri mainitsittekin täällä. Sitten seuraava asia esityslistallamme. Edustaja Kappelin mietintö vuosikertomus Euroopan investointipankin rahoitustoiminnasta. Ja toivotan tervetulleeksi myöskin Euroopan investointipankin johtajan Werner Hoyerin tänne paikan päälle. Olkaa hyvä, voitte istuutua sinne. Ja annan ensin esittelijälle, edustaja Kapelille, puheenvuoron. Neljä minuuttia, olkaa hyvä. Danke, Frau Kiitoksia, puhemies. Hyvä komission jäsen Katainen, hyvä johtaja Hoyer. Tänään keskustelemme Euroopan investointipankin rahoitustoiminnasta ja vuosikertomuksesta. Haluaisin sen kiittää varjoesittelijöitä, jotka ovat auttaneet minua valiokunnassa mietinnön tekemisessä. Haluaisin kiittää, että näin muutamassa kuukaudessa olen saanut laajan mietinnön investointipankin toiminnasta vuonna 2017. Operatiivinen toiminta vuonna 2017-2019 perustuu Eurooppa 2020 strategiaan, älykäs, kestävä, osallistava kasvu – energia, liikenne, liikkuvuus, terveys ja maaseudun infrastruktuurin ja maaseudun ja pk-yritysten, mitkä-yritysten ja ympäristön ja innovaation tukemisessa. Tänä aikana viime vuonna oli myöskin 26-vuotisjuhlat EIPssä, että onnittelen teitä, johtaja Hoyer. EIP on tänä päivänä suurin lainojen antaja maailmassa. 60 vuoden aikana on oli 1100 miljardia euroa myönnetty 11 000 projektiin yli 60 maassa. Ja tästä voimme olla kyllä ylpeitä. EIP-ryhmän tekemät lainat ovat kaikkein korkeimman laatuluokan, eli AAA-luokotuksen lainoja ja näin voidaan antaa lainoja 0,3 prosentin koroilla. Ja vaikkakin luottotaso ja kestävät investoinnit ovat tärkeä osa toimintaa IPssä ja myöskin heidän parhaita käytäntöjä. Mutta vaikkakin tämä on hyvin kansainvälistä toimintaa, yli 160 maassa toimintaa, joista prosenttia näistä lainoista on EUn alueella. 2017 hyväksyttiin 78 miljardin projekti, joka kasvattaa pk-yritysten innovaatioita ympäristöalalla. Viimeisen kymmenen vuoden aikana oli 200 miljardia euroa investoitu alueiden taloudelliseen ja sosiaaliseen kehitykseen ja yli 100 000 pk-yritystä saanut rahoitusta näistä. Mitä tulee hankinta-aikaan, hyvä johtaja, haluan huomauttaa, että 2017 yksi kolmasosa EIP ainoastaan annettiin dollareissa. Ja eilen juuri puhuttiin 20 vuotta euron juhlasta, joka on oikeastaan maailman toiseksi suurin valuutta. Ehkä te johtajana voitte enemmän antaa näitä lainoja euromääräisinä ja poistaa vähemmän, vähitellen näitä dollarimääräisiä. Tietenkin 2017 annetaan 3,9 miljardia euroa lainoja ja 7,4 miljardia digitaalisiin äh, korkean yhteyksiin ja muihin yhteyksiin. 6,6 miljardia euroa meni ympäristö- ja kestävyysprojekteihin, kestävän energialähteiden kehittämiseen, biologiseen monimuotoiseen, puhtaaseen juomaveteen, äh, ilmaan puistamiseen ja muuhun ja kestävään liikenteeseen. Yksi neljäsosa näistä annetaan teemakohtaisesti vihreisiin toimiin. Ja tämän takia myöskin pankin toiminta on tärkeää Pariisin ilmastosopimuksen puitteissa. 2017 EIP on pk-yrityksille antanut lainoja 29,6 miljardia euroa, 2078 yritystä, joissa on 3,9 miljoonaa työntekijää, ja niin heillä on näin pääsy rahoitukseen. Kun ajatellaan, kuinka tärkeää yritys pk-yritykselle ja startup-yrityksellä on Euroopan taloudelle, niin on EIPn rahoitus ja yhteistyö yli rahoituksen osalta hyvin tärkeä. Tärkeä tehtävä EIPllä on myöskin kriisistä johtuvan investointiaukon täyttämisessä esiri pitää mainita tässä erityyksessä. 731 miljardia euroa lisäinvestointeja saatu aikaiseksi ja haluaisin Erityisesti Esirin johtaja kiittää tästä ja myöskin EIP tulee myöskin olemaan Invest EUn panosta vastuussa vuoteen 2020 saakka. Kiitoksia esittelijä. Nyt saa sitten talousarviovaliokunnan nimissä edustaja ja Zapal Rubian puheenvuoro. Olkaa hyvä, kaksi minuuttia. Presidenta. Kiitoksia puhemies. Arvoisa komission jäsen pääjohtaja Hoyer puhun budjettivaliokunta valiokunnan nimissä meille tärkeistä kohdista ottaa esiin mietinnöstä, joka käsittelee Euroopan investointipankkia ja sen toimintaa, koska aika putuu keskittyyn kaikkein tärkeimpiin kysymyksiin, jotka olemme ottaneet mukaan tähän lausuntoon. Ennen kaikkea EIPin pitää edelleen vahvistaa kykyään investoida, jotta täytetään investointivajetta, jota löytyy niin julkiselta kuin yksityiseltäkin sektorilta, jotta voidaan säilyttää sen äh, suhdanteelta tasoittava profiili tässä tilanteessa. Investoijilla on selkeä tavoite lisätä laadukkaita työpaikkoja ja investointeja, jotka voivat olla kestäviä myös pidemmällä ajalla. Tässä mielessä on tärkeää ottaa esille, että vahvistetaan ja täytyykin vahvistaa tukea PK-yrityksille. Täytyy parantaa viestintää ja tiedonsaantia koskien kaikkia ohjelmia, joita pankilla on käytössä, jotta PK-yritykset voivat osallistua paremmin on myös ratkaisevan tärkeä, eikä vain ajatellen Euroopan esirahastoa, e esirahastoa että on alueellisia kehityspankkeja, niiden pitää, ja niitä pitää jatkossakin kehittää, että voidaan vaikuttaa, lisätä investointien vaikutuksia ja antaa teknistä sopivaa apua projektien vetäjille tässä samassa mielessä, mutta kun on kyse investoinnista ulos EUsta, niin siksi on tärkeää myös parempi koordinaatio kehityspankkien kanssa, jotta voidaan taata johdonmukaisuus mandaateissa ja myös, että ollaan tehokkaampia ja poistetaan päällekkäisyyksiä. Ja sitten toisaalta haluaisin ottaa esille EIPn ponnistelut, kun se pyrkii pyrkii 25 prosentin tavoitteeseen. Investointi, tämä investoinnin määrä pitäisi mennä ilmastopolitiikkaan. Tätä, tämä tavoite pitää täyttää seuraavalla kaudella sitten lopuksi joka kerta haluan pyytää ei peitä, se edelleenkin tekee tätä työtä ja pyrkii edelleen parantamaan avu, avoimuutta, vastuuvelvollisuutta, kun toimitaan petoksia, veronkiertoa ja välttelyä vastaan. Kiitoksia. Kiitoksia. Nyt on suuri kunnia antaa johtaja Hoyerille puheenvuoro. Olkaa hyvä. Hyvät parlamentin jäsenet, hyvät naisten herrat. Ensinnäkin haluaisin onnitella esittelijää Rova Kapelia ja hänen tiimiään tästä loistavasta mietinnöstä. On suuri kunnia olla täällä tänään paikan päällä. Tämä on tärkeää keskustelu, kun vahvistetaan jatkossa työyhteistyötä tämän maan ja EIPn välillä. Monet mietinnössä mainitut asiat ovat hyvin relevantteja ja on hyvä, että olette nähneet EIPn tavallaan investointien katalysaattorina työpaikoja ja kasvun osalta Euroopan unionissa ja unionin ulkopuolella. Ja kuten oikein mainitsitte teidän mietinnössänne, EIP on hyvä diili EUlle. Me panemme rahan toimimaan. Ei niinkään veronmaksajien varoja, vaan rahoja, joita saamme investoijilta, pääomamarkkinoilta. EIPn rahoitusjärjestelmä on aivan ainutlaatuinen. Jäsenvaltiot omistavat EIPn, mutta he eivät olekaan rahoituksen pääasiallinen lähde. Jäsenvaltiot viimeisen 60 vuoden aikana – ovat vain epäsuorasti antaneet 14 miljardia tämän pankkiin, jotta pääomaa taso pidetty yllä, yllä plus varauma päällä päälle. Ja tämän aikana sitten on yli 1,1 biljoona annettu lainoina, eli yli kolme biljoonaa investointia sitten aikaiseksi tämän avulla. Ja tämä tietenkin on on suuri saavutus ja tämä on myöskin osa parlamentin tukea. Ja olemme myöskin näin luoneet tätä kestävällä tavalla, innovatiivisella tavalla. Ehkä tietoisuus vihreistä lainoista on tärkeä. Ja myöskin tämä uusi tuote on hyvin mielenkiintoinen, koska kun me kaikki täällä toimme, että YK määrittelee kestävän kehityksen tavoitteet, niin me olemme kaikki tietoisia siitä, että veronmaksujen maksu ei koskaan varanneta näin tavoitteen saavuttamisessa. Me tarvitsemme myöskin joukkorahoitusta. Tämä EIPssä teemme. Ja viimeistä, kerran kymmenen vuotta sitten olen tehnyt tätä kestävyystietoisuusjoukkolainoja. Ja joo, näiden markkinat ovat erittäin hyvät näiden osalta. Hyvät naiset ja herrat, investointi EU-ssa, se on elpynyt mutta elpymistä tietenkin tapahtuu monilla sektoreilla, mutta ei me voi olla liian tyytyväisiä, kun pyrimme sulkemaan investointiaukkoa. Katsotaan vaikka investointia infrastruktuuriin. Tässä olemme jälkijunassa vielä. Yksi tärkeä väline tässä on Junckerin suunnitelma ja ESIR, strategisten investointien rahasto. Kiitoksia myöskin näistä yhtäväistä sanoista tähän liittyen. Ja tässä katsotaan myöskin juuri meidän yhteistä menestystarinaamme mietinnössä. Yhdessä parlamentin kanssa olemme pyrkineet luomaan ohjelmakausi vuonna 2020 saakka menevä, jolla voidaan näin kehittää Eurooppaa. Ja on nyt merkittävää, että tämä parlamentti ja neuvosto ovat pystyneet uhramaan 16 miljardia EUn budjettista, että voidaan asettaa näitä takujärjestelmiin, takujen osalla. Tietenkin tämä ei ole mikään ollut eh, suosittu asia täällä, mutta on ollut rohkea päätös. Kiitokset tästä. Ja täällä on ollut konkreettisia vaikutuksia, koska 18 joulukuussa vuonna 2015 105 000 pk-yritystä sai tukia tästä ja tällä saan 317,2 miljardia lisäinvestointia tämän avulla. Tämä on hyvä esimerkki siitä, mitä EU voi tehdä siinä, että voidaan näin lisätä tätä vähäistä julkista rahoitusta ja saada enemmän. Eli annetaan enemmänkin takuita lainojen sijaan. Tästä on tullut hyvin vahva väline toimia. Ja tietenkin tärkeää, että me otamme myöskin esirin käyttöön, kun luomme tulevaa Invest EU-ohjelmaa ja odotamme innolla myöskin komissio.